houkuttelevana syynä, nimittäin Sheffieldin alue on myös suurissa vaikeuksissa. Nyt päätämme tämän illan istunnon tai keskeytämme sen ja jatkamme sitä huomenna kello 8.30. Kiitos ja hyvää yötä.